Tämä oli puheenvuoro pöytäkirjasta, mutta sen lisäksi myöskin henkilökohtainen kommentti. Eli tämä oli henkilökohtainen kommentti. Onko pöytäkirjasta huomautettavaa? Ei ole, joten näin pöytäkirja on hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, lisäinformaatiota. Unkarin toimivaltaiset viranomaiset ovat informoineet minua siitä, että herra Zoltan Barko tulee korvaamaan rouva Enni Görin 12. syyskuuta 2010. Toivotaan, että hän on, toivon, että hän on läsnä ja toivotan hänet sydämellisesti tervetulleeksi. Sydämellisesti tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Muistutan siitä, että artiklan 3 kohdan kaksi mukaan Euroopan parlamentin työjärjestyksessä sikäli kuin mandaattia ei ole vielä todennettu, niin hän voi osallistua meidän työhömme, mikäli hänen mandaatistaan ei ole mitään huomautettavaa. Ja sitten normaalia lainsäädäntötoimenpidettä myötöille, niin haluaisin ilmoittaa, että minulla on, no, minä tulen allekirjoittamaan viisi äm, oikeudellista asiakirjaa artiklan